Nimitys on vahvistettu. Sitten meillä on neuvoston kanta ensimmäisestä käsittelystä ja perustelut päätöksestä. Ja siitä ilmoitetaan sitten tämän täysistunnon päätteeksi. Ja parlamentilla on sitten kolme kuukautta aikaa ottaa tähän kantaan ja aika alkaa sitten huomenna. Nyt sitten palaamme tähän keskusteluun artiklasta 40 kohta 2 työjärjestyksestä. Eli ensimmäinen kohta esityslistalla ihmisoikeuks, ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevat tapaukset. Guantanamo-vankien syömälappo. Ja tähän nyt ei liity keskustelua. Ja tästä äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Eli nyt äänestämme tästä. Eli olkaa hyvä ja äänestäkää. Ah, uh, that the voting is open. The voting is open now. Voting is closed. Äänestys päättyy. Once again, voting is No niin, äänestys jatkuu nyt vielä. I didn't see. Doesn't Wait. We'll just hold it present for a moment. Yeah.